Demokraattina minun täytyy sanoa ei, ja siksi äänestämme huomenna ei. Vielen Dank, Herr Kollege Earl of Dartmouth. Als next... Kiitos, kollega Dartmouth. Sitten sitoutumattomin ryhmäpuheenvuoro kollega Stassen, puolitoista minuuttia. Kiitos